mietintö koskee Euroopan ympäristötilinpitoa. Tällainen pieni muutos käsittelyjärjestykseen. Joten käsittelyjärjestys on näin vahvistettu. Ja nyt sitten ensimmäinen kohta esityslistalla. Ja siinä ensimmäisenä on Euroopan parlamentin puhemiehen lausuma Baltian maista vuonna 1941 karkotettujen muistotilaisuus. Sen jälkeen lyhyt keskustelu, jos ryhmien edustajat pitävät tästä teemasta uskoakseni tärkeää puheenvuoroa. Hyvät kollegat, tässä kuussa on kulunut 70 vuotta joukkosiirroista, joita tehtiin Neuvostoliitossa 41 vuotena äh, miehitettyjen Baltian maiden alueelta. Nämä kuljetukset, niillä oli tarkoituksena ristää Viron, Latvian, Liettuan väestöltä niiden poliittiset ja yhteiskunnalliset eliitit. Tähän kuului tieden maailman edustajia, poliittisia edustajia, eliminoitiin myös ihmisiä, jotka edustivat itsenäistä ajattelua. Näiden neuvostoterrorin uhrien muiston kunnioittaminen on yhteinen velvollisuutemme kuten se, että yksi mielisesti tuomitaan totalitaariset järjestelmät ja sen aiheuttamat rikokset ihmisyyttä vastaan. Kansakuntien Viron, Latvia ja Liettuan kärsimys on antanut niille päättäväisyyttä ja voimaa, jotta puoli myöhemmin ne liittyvät yhteiseen Eurooppaan. Ja haluan myös muistuttaa, että 22. kesäkuuta kahden viikon päästä on 70-vuotispäivä Saksan hyökkäyksestä Neuvostoliittoon, jolloin Hitler ja Stalinin salainen sopimus rikkoutui Euroopan jakamisesta. Eli tärkeiden vuosipäivien aikaan muistojemme kannalta, eurooppalaisten muistojen kannalta, mutta Latvian, Liettuan, Viron kollegoiden olo täällä on osoitettu siitä, että eurooppalaiset pystyvät ylittämään vaikeudet voittamaan suuret jännitteet. Ja sen vuoksi olemme kovin iloisia siitä, että kollegamme juuri tänään näistä maista ovat paikalla. Tänäänkin ovat paikalla kanssamme. Nyt haluaisin, että poliittisten ryhmien edustajat pitävät lyhyet puheenvuorot. Pan Tun Kelam. Ensimmäisenä herra Tun, Tun Kelam. Thank you, Mr. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia ystävällisistä solidaarisuuden sanoistanne. 17 vuotta sitten noin 50 000 liettualaista, latvialaista ja virolaista poistettiin kodeistaan brutaalisella tavalla Neuvostoliiton toimesta. 50 000 silloin kolmen Baltti-valtion 5,5 miljoonan väestöstä tarkoittai, olisi tarkoittanut noin yli 400 000 kansalaista, jotka olisi viety pois Britanniasta tai yli 355 000 ranskalaista kotimaastaan. Onneksi näin ei tapahtunut. Jo toukokuussa 1941 neuvostojohto päätti ryhtyä toimiin Liettuassa, Latviassa ja Virossa poistaa sieltä neuvostovastaisia elementtejä, poliittista ja älyllistä eliittiä. Henkilöitä kuljetettiin karjavaunuissa neuvosto Siperiaan, he joutuivat kohtaamaan nälkää, kylmää ja pakkotyötä. Miehet per, erotettiin perheistään ja heidät vietiin vankileireille, jossa monet kuolivat tai heidät telotettiin. Monissa paikoissa noin 50 prosenttia näistä miehistä kuolivat tai ihmisistä kuolivat. Nämä kuljetukset olivat käsittämätön isku demokraattiselle kansalaisyhteiskunnalle yhteiskunnalle. Ja tämä umpimähkäinen väkivalta aiheutti pitkiä, pitkäaikaisia traumoja. Se johti myös sensuuriin ja vainoon. Se johti ja se jätti meille sellaisen tunteen, että oikeus ei koskaan voisi päästä valtaan. Sergei Kovaljov, joka on saanut Saharov-palkinnon, ei on sitä mieltä, että nämä olivat rikoksia ihmiskuntaa vastaan ja sen vuoksi me, tämä muistohetki on mahdollisuus ymmärtää syvemmin sitä, että teidän menneisyytenne on meidän menneisyyttämme ja täysin, täydet tiedot vuoden 1941 tapahtumista ovat asia, joiden tulisi olla osa yhteistä eurooppalaista historiaamme. Hyvät kollegat, haluaisin kiittää teitä huomiostanne ja solidaarisuudestanne. Sitä Baltimaat ovatkin halunneet osakseen niin monen vuoden ajan. Kiitoksia. Dziękuję bardzo. Kiitoksia sitten herra Hannes Svoboda SID-ryhmän puolesta. Kiitoksia puhemies. Hyvä kollega Kelan, hyvät kollegat Baltian maista, hyvät kollegat. Tänään ajattelemme näitä joukkokarkotuksia Baltimaista. Nämä karkoitukset kuuluvat synkimpiin tapahtumiin Euroopan historiassa. Itse asiassa viime vuosisata Sitä onkin kutsuttu karkotusten vuosisadaksi ihan oikein. Ja me ajattelemme näin, tämän epäinhimillisen toiminnan uhreja tänään. Nyky-Venäjän ei pitäisi ymmärtää tämän asian käsittelyä hyökkäyksenä, vaan oman historian ymmärtämisenä Siinä, kuten muidenkin euromaiden, eurooppalaisten maista historiassa, on sekä varjoa että valoa. Mutta kun ajattelemme Baltian maiden uhreja, ajattelemme myös äh, turkkilaisten äh, toimien armenialaisia uhreja vuosisadan äh, alkupuolelta. Ja sitten vuosisadan keskivälissä tietysti natsihallinto ja kommunistihallinnot tekivät suuria karkotuksia. Myöskin toisen maailmansodan jälkeiset karkotukset ovat lyöneet syvät haavat ja myöskin Jugoslavian sodan aikaiset karkotukset. Eikä pidä myöskään unohtaa, että monissa kolonialismin yhteyksissä oli karkotuksia. Täytyy käsitellä vakavasti karkotusten eri muotoja Ja tähän kuuluu myös, että selvitetään syylliset ja jos mahdollista vielä syyllisten rankaiseminen, kuten nyt Mladicin tapauksessa. Mutta ratkaiseva vastaus on Euroopan yhdentyminen. Juuri tässä ovat hyvät esimerkkinä Baltian maat ja se, että jatketaan tätä eurooppalaista yhdentymisprosessia, joka ei ole vielä lopussa. Tämä historiallinen tehtävä on se, joka on meidän itsemme kannalta tärkeä, mutta se on tärkeä myös, ja se olemme velkaa monien karkoitusten uhreille. Monet eurooppalaiset ovat tehneet tässä työtä, lännestä, idästä, Gdanskin julistus, esimerkiksi ajatellaan, voidaan näitä sitä esimerkkinä. Ja se, jos haluamme menneisyydestä oppia, niin meidän pitää olla valppaita, kun karkotuksessa tulee ensimmäisiä merkkejä esimerkiksi Romanian yhteydessä. Esimerkiksi arabipakolaisia pitää lähettää takaisin Välimereltä. Ja jos haluamme, emme halua ahdasmieliseen nationalismiin paluuta. Meidän täytyy jatkaa eurooppalaista yhdentymispolitiikkaa, joka on ainea takuu, jotta viime vuosina synkät tapahtumat eivät voi uudistua. Tämä on hyvin tärkeä meidän yhteisen eurooppalaisen projektimme kannalta. Kiitoksia puheenjohtaja. Sitten herra Leonidas Donskis ALDE-ryhmän puolesta, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Arvoisat kollegat, pakkosiirrot Baltian maista 1941 eh, yksi dramaattisia 1900-luvun eh, tapahtumia. Tässä eh, Latvia, Liettua, Viro, niiden väestö kärsi. Nämä kansat joutuivat eristyksiin puoleksi vuosisadaksi se vaikutti myös Euroopan yhtenäisyyteen. Tämä eristyminen päättyi aina vasta 1990-luvulla ja silloin vasta voidaan puhua Baltian maiden läpimurrosta. 2004 kuitenkin vasta tapahtui se, että maat liittyivät Euroopan unioniin ja tämä on todellakin virstanpylvässä Baltian maiden historiassa. Monet ihmiset jotka olivat edistyksellisiä, heidät pakkosiirrettiin. Ja tämä oli äh, selvä merkki äh, Stalinin äh, poliittisesta koneistosta ja siitä, että parhaat ihmiset haluttiin viedä pois. Nyt me voimme ainoastaan muistaa sitä tosiseikkaa, että tästä, näistä pakkosiirroista on 70 vuotta ja tällä tavoin haluamme muistaa tätä tapahtumaa. Kiitoksia. Sitten kollega Robert Sille, konservatistit ja reformistit. Kiitoksia kovasti, puhemies. Jos kohta Baltimaiden karkotukset kesäkuussa ne vuonna 1941 ja 25.3.1949 oli suuri nöyryytys. Ihmisiä lähetettiin kuoleman leireille Siperiaan. Kansalaisyhteiskunta, tästä huolimatta kansalaisyhteiskunta Euroopassa ei ole tietoinen asiasta. Hitlerin hallinto on kyllä tuomittu Mu ja niin ikään tietyissä, ja, ja niin ikään Stalinin toiminta on tuomittu, mutta tietyissä poliittisissa ympyröissä ollaan sitä mieltä edelleenkin, että näitä karkotuksia ei tulisi mainita eikä niistä tulisi puhua. Tällä on ollut äärimmäisen ikävä vaikutus Baltimaiden kansojen psy- psyykkeen. Se on sahanut oksaa solidarisuudelta ja jopa moraalilta. Minkä vuoksi kansani, minun kansani täytyy edelleenkin lukea Moskovan versiota historiasta. Eli toisin sanoen, että mitään neuvostomiehitystä ei ollut, minkäänlaista rippentropin Molotovin sopimusta ei ollut, jonka seurauksena kuitenkin oli miehitys. Tätä mukaan ei olisi tapahtunut. Minkä, minkä vuoksi meidän vieläkin täytyy kuunnella näitä tarinoita, joiden mukaan meidät vapautettiin? Siksi kehottaisin Euroopan komissiota tekemään kaikkensa, kaiken voitavansa, jotta se tekisi tutkimuksia näistä rikoksista niin, että kaikki totalitaariset rikokset tuomittaisiin. Kiitos. E, dziękuję koledze. E, pan Franz. Kiitän herra Franz Obermeier, sitoutumattomat. Danke, herr Präsident. Im Kiitoksia puhemies. Hitler ja Stalinin määrittelevät sopimuksessaan etupiirinsä ja Baltian maille seuraukset olivat tuhoiset. Schichten im Baltikum und in der Nacht von 13. auf 14. Juni. Kerkotukset johtajien osalta ja elitin osalta toteutettiin kesäkuun öinä ilman mitään varoitusta. Ihmiset erotettiin kodeistaan ja perheistään. Tätä pidettiin rikoksena ihmisettä vastaan ja Virossa tämä päivä on kansallinen äh, pyhä päivä. Mutta tämä täytyy nähdä nykyisen vapaan Viron näkökulmasta. Täytyy muistaa 14. kesäkuuta, täytyy muistaa, miten pienet maat ovat neuvostoliitossa kärsineet. Keskustelu päättyy tähän ja niin seuraava kohta esitelystalla on herra Lainenin mietintö, Euroopan ympäristötilinpito. Pyydän, että esittelijä. Joo, Lainen pitää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Ja, herr präsident herr kommissar liebe kolleginnen und kollegen! wir beraten heute tänään keskustelemme ja päätämme